Eilisen istunnon hyväksytyt tekstit on jaettu. Onko näihin huomioita? Ei, joten pöytäkirja on näin hyväksytty. Esityslistan mukaisesti käymme nyt keskustelun kuudesta Kineaa koskevasta päätöslauselmaesityksestä.